Herr Präsident! So, niin, Istunto on avattu. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Hyvä kollega. Gracias. Una cuestión. Kysymys Työjärjestyskysymys. Eilen kello kaksi, tänään kello 12 äh, Espanjan kuningas